Ich erkläre die am 10. Mai 10. toukokuuta 2012 keskeytetty istuntojakso avataan täten uudestaan. Yhdeksäs ja 10. toukokuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat ja asiakirjat ovat saatavilla. Onko niihin liittyen mitään huomautettavaa? Jos ei, niin ne on täten hyväksytty. Edustaja Bebre de Bruyn on ilmoittanut, että hän lyöpuu edustajan tehtävistä 3. toukokuuta 2012 alkaen. Me kirjaamme tämän tiedon vastaan otetuksia. Työjärjestyksen artiklan 4 kohta 3 mukaisesti ilmoitamme, että tänä kyseisenä päivänä hänen paikkansa on vapautunut. Romanian viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että edustaja Rovana Plum korvataan edustaja Minodora Klivetin, äh, Klivetillä 18. toukokuuta alkaen. Ja haluaisin ilmoittaa, että kyseisen, kyseinen edustaja voi työjärjestyksen kolme äh, kaksi mukaisesti osallistua toimintaan.